Valiokunta päätti suosittaa herra Vesbergin nimittämistä tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Ja sitten voimme mennä eteenpäin esityslistallamme. Vuoden 2012 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet ja annan tässä valmistelijalle puheenvuoron. Herra Tsatsimarkakis, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain informoida kollegoja siitä, että tarkistus kahdeksan Selkotsolinulta on vedetty pois. Ja niin, tarkistuksessa kymmenestä toteaisin, koska kahdeksan jää pois, niin mikäli yhdeksän 9, tarkistus ensimmäinen osa hyväksyttäisiin, joka on herra Katalin Ivanin tarkistus, niin silloin myös tarkistus 10 raukeaa tässä yhdistelmässä. Ainakin näin minä tämän ymmärsin. Katselen sihteeristön suuntaan, sihteeristö nyökkää. Ilmoitin, halusin vain ilmoittaa teille tästä. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtársaim, eh, meg... Kiitokset. Ja GL seuraavana, olkaa hyvä. Wir haben, eh- Valmistelussa päätettiin, että Sitiksen tarkistus kolme vedettäisiin pois. tällä tukisimme makovarin tekemää tarkistusta. Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több észre... Kiitokset. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, voimme siirtyä äänestyksiin. Ensinnäkin tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljätoista äänesti, kolmetoista puolesta, yksi vasta-ääni. Ja sitten tarkistus seitsemän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 ääntä annettu, 20 puolesta hyväksytty. Kahdeksanen vedettiin pois. Ja sitten seuraavana tarkistus yhdeksän Äänestämme ensin ensimmäistä osasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta, neljä vastaääntä hyväksytty. Sitten osa kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 8 puolesta 12 vastaan. Eli tämä jälkimmäinen osa on hylätty. Ja sitten seuraavana tarkistus 10. Siitä ei tarvitse äänestää, se raukeaa. Ja seuraavana tarkistus 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljä puolesta kustosta vastaan hylätty. Seuraavana tarkistus 12, 13, 14, 15 ja 16. Näistä voimme äänestää yhtenä ryhmänä. jos kukaan ei vastusta. Eli näin menettelemme ryhmääänestystarkistuksista 12-16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta, yksi vastaani hyväksytty. Sitten tarkistus 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 11 puolesta 9 vastaa ääntä hyväksytty. 18 seuraavana äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta yksi tyhjä hyväksytty. Ja seuraavana sitten 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljä puolesta, 15 vastaan. Hylätty. Ja sitten 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Neljä puolesta, 16 vastaääntä. Hylätty. Sitten tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta, kaksi vastaääntä. Hyväksytty ja tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta ei vastaan ja hyväksytty. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kolme puolesta, 16 vasta-ääntä, hylätty. Ja sitten tarkistus 5, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 13 puolesta, 8 vastaääntä hyväksytty. Ja nyt äänestämme esityksestä kokonaisuudessaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta, kaksi vastaääntä ei tyhjiä. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle Jatsimar Kaakikselle. Bácsiti úr, Valtsit siis äänesti myöskin, eli tämä tulee lisätä vielä ääniin, eli puolesta äänestitte, selvä. Eli 20 puoltoääntä. No niin, hyvät kollegat, näin on saatu äänestykset hoidettua. Ja voimme mennä eteenpäin, siirtyä kohtaan kuusi. Tässä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusaiheena. Onko unionin ulkopuolelle suunnattavan tuen hallinnon ja hajauttaminen komissiolta edustustoille parantanut tuen toimittamista? Erityiskertomus numero 1 kautta 2011 siis kyseessä. Ja voimme nyt keskustella lausuntoluonnoksesta liittyen tähän erityiskertomukseen. Antaisin ensimmäisen puheenvuoron Karli Pingstenille. Olkaa mutta ennen tätä vielä puheenvuoron saa eh, Kalfin esittelijänä. Olkaa hyvä ja sen jälkeen sitten eh, Karel Pinksten saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on mietintö, joka liittyy päätökseen, joka tehtiin 2000-luvun alussa. Tarkoituksena oli antaa suuremmat toimivaltuudet edustustoille muissa kuin EU-maissa liittyen päätöksentekoon ja talousarvioiden täytäntöönpanoon silloin, kun on kysymys kehitysavusta. Tämä hajauttaminen otettiin käyttöön vuosien 2002 ja 2004 välisenä aikana. Tilintarkastustuomioistuin hyvin viisaasti päätti valvoa ja suorittaa kirjanpidollisia tarkistuksia siihen, miten tämä järjestelmä toimii. Haluaisin vain mainita, että tällä välin on tapahtunut muutos edustustoissa Euroopan unionissa – niistähän Lissabonin sopimuksen jälkeen näistä edustustoista tuli Euroopan unionin delegaatioita ja tapahtui myöskin muutos rakenteissa täällä Brysselissä, kun ulkosuhdehallinto perustettiin. Mä nimettiin myöskin pääjohtajat eh, Euro Europe Aidin ja kehityksen pääosastolle ja eh, kehityspääosasto sulautettiin AIDCO pääosaston kanssa. Niin tämä kaikki tapahtui sen jälkeen, kun tämä hajautusjärjestelmä otettiin käyttöön. Tätä mietintöä on valmisteltu vuosina 2009 ja 2010 ja haluaisin kiittää herra Pinksteniä. Hän on ollut laatijana tässä erityiskertomuksessa ja tässä on erittäin hyvin analysoitu niitä menettelyjä, joita edustustoissa käytetään. Tämä mietintö on hyvin yksityiskohtainen, hyvin selkeä ja siitä löytyy myöskin hyvin selkeät suositukset. Yleisesti ottaen tietenkin herra Pinksten esittelee tämän yksityiskohtaisemmin, mutta tässä sanotaan, että hajauttamisesta on saatu positiivisia tuloksia, nopeus ja laatu ovat parantuneet, varainhoitomenettelyt ovat parantuneet, mutta kuitenkin edelleen tilaa on lisäparannuksille kaikissa näissä asioissa, erityisesti mitä tulee avun laatuun, taloudelliseen hallintoon, henkilöstöhallintoon ja niin edelleen ja niin edelleen. Nämä ovat suosituksia, joiden suhteen olen täysin varma siitä, että ne täytyy ottaa huomioon ja käyttöön käyttöön, jotta hajattamismenettelyn myötä paremmin voitaisiin täytäntöönpanna Euroopan unionin talousarviota. Mietinnössä puhuttiin pääasiassa avun toimittamisen nopeudesta, avun laadun parantamisesta ja myöskin varainhoitomenettelyistä. Mielestäni meidän täytyy todeta, että tämä mietintö on erinomainen pohja komissiolle, kun se ryhtyy lisätoimenpiteisiin, jotta parannettaisiin entisestään näitä täytäntöönpanon, avun täytäntöönpanon liittyviä ulottuvuuksia Olen kirjannut ne edistysaskeleet, joita on tehty ja komission täytyy nyt sitten ryhtyä arvioimaan näiden projektien laatua ja jotta sitten päästäisiin eroon niistä projekteista, joissa suorituskyky on alhainen. Tässä ei ole kysymys ainoastaan talousarviomenettelystä, vaan myöskin tulisi keskittyä siihen, mikä, mikä vaikutus avulla on, sillä avulla, jota on maksettu Euroopan unionin talousarviosta on ollut tapana palkata paikallisia konsultteja. Tätä täytyy edistää, jotta näiden projektien etenemistä voidaan valvoa ja jotta projektien täytäntöönpanoa, edistymistä ja vaikutuksia voidaan entistä paremmalla tavalla suorittaa. Ei ainoastaan talousarvion näkökulmasta, vaan myöskin sen suhteen, että saadaan konkreettisia tuloksia aikaan. Komission tulisi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta näissä valvontajärjestelmissä olevat puutteet saataisiin korjattua aivan erityisesti mitä tulee sisäisiin tarkistuksiin, ne tulisi, niiden tulisi toimia paremmin. Tämä mainitaan tässä mietinnössä. Tulisi myöskin olla jonkinlaisia suuntaviivoja edustustoille ja nämä suuntaviivat ne tulee antaa komission suunnalta. Henkilöstöön liittyy ongelma siinä mielessä, että henkilöstö vaihtuu hyvin usein ja samaan aikaan edustustoissa ei ole riittävästi erikoistunista, eh, kehitystyöhön erikoistunutta henkilöstöä. Komissio on sanonut, että se ei voi olla vastuussa tästä, koska eh, ulkosuhdehallinto hallinnoi suurinta osaa edustustojen työntekijöistä, mutta olen edelleen sitä mieltä, että komission tulisi yhteistoiminnassa ulkosuhdehallinnon kanssa löytää ratkaisu tähän henkilöstökysymykseen. Avun hallinnointi on hyvin erityislaatuista toimintaa ja äh, täytyy olla henkilöitä kentällä, henkilöitä, jotka ymmärtävät, miten näitä asioita hoidetaan. Olen maininnut jo sisäiset tarkistukset. Sisäinen raportointijärjestelmä on myöskin äärimmäisen tärkeä, jotta saadaan tietoa niistä saavutetuista tuloksista. Ehdottaisin, on kyseessä tällainen toimi, jota edustustoille on ehdotettu ja tämä liittyy voimavarojen tehokkaaseen käyttöön ja tätä on ehdotettu investointipankillekin Tietenkin tämän tarkoituksena on entisestään lisätä paikallisten konsulttien käyttämistä silloin, kun toiminta tapahtuu jossakin tietyssä maassa. Ja lopuksi olen myöskin sitä mieltä, jotta saavutetaan synergioita, niin komission tulisi tarkastella parempaa yhteistyötä ulkosuhdehallinnon kanssa ja myöskin parempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa aivan erityisesti jäsenvaltioiden, jäsenmaiden suurlähetystöjen kanssa, mutta myöskin niiden järjestöjen kanssa, jotka järjestävät kehitysapua jäsenmaista. Myöskin komission täytyisi koordinoida työtä paremmin Euroopan investointipankin kanssa – Tämä on asia, josta keskustellaan parlamentissa yhteispäätösmenettelyn puitteissa ja EIPn mandaatin puitteissa. Ja minun mielestäni nämä kaksi asiaa tulisi yhdistää, siis komission työ ja investointipankin työ, koska hyvin suuri osa projekteista mahdollistavat sen, että sekoitetaan julkisia varoja ja sitten lainoja investointipankilta. Tätä tulisi kehittää edelleen. On jo jotakin tehtykin tämän asian suhteen, mutta tässä ollaan vielä kaukana siitä ihanteellisesta tilanteesta. Nämä olivat ne pääasialliset suositukset, joita minä ehdottaisin ja jälleen kerran haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja herra Pinksteenia, joka esitti hyvin, laati esitti hyvin kattavan täyteläisen raportin. Ja nyt sitten odotamme vastausta komissiolta tähän tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Kalfin munkadokument. Kiitokset, herra Kalfin. Kiitos tästä työasiakirjan esittelystä. Ja nyt antaisin puheenvuoron Karl Pinkstonille, joka vastaa näistä asioista tilintarkastustuomioistuimessa. Olkaa hyvä. President. Kiitos, Puheenjohtaja, ennen kuin esittelen tämän erityiskertomuksen, haluaisin sanoa kaksi asiaa. Haluaisin ensinnäkin kiittää teitä siitä, että minulla on ollut mahdollisuus esitellä tämä hajauttamiseen liittyvä erityiskertomus. Ja toiseksi kuuntelin huolella esittelijä ja haluaisin kiittää ja onnitella – edust- esittelijäänne. Olen lukenut hänen asiakirjansa ja se on laadultaan erinomainen. Eli onnittelut esittelijä herra Kalfinille hänen työstään. Tietenkin se, mitä MEPit usein näkevät, on se, että tavallaan leikataan nurmikkoa kesän alla minun jalkojeni alta – ja olen nyt pyrin siihen, että en toista tässä puheenvuorossani sitä, mitä esittelijä on jo teille sanonut tähän hajauttamiseen liittyen. Lähtisin liikkeelle antamalla yleiskuvan. Sen jälkeen haluaisin kertoa teille tilintarkastustuomioistuimen löydöksistä ja sitten lopuksi teen vielä muutaman huomion. Eli jos voisin lähteä liikkeelle tästä taustasta, joka tässä jo esittelijän suulla tulikin mainituksi. Hajauttaminen, te kaikki tiedätte, että se tapahtui vuosien 2002 ja 2004 välillä. Itse asiassa tämä on jo toinen erityiskertomus tilintarkastustuomioistuimelta. Ensimmäinen kertomus laadittiin vuonna 2004, kun hajauttamisprosessi oli vielä käynnissä. Eli nyt on sitten ensimmäinen kerta, kun tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuksen hajauttamiseen sen jälkeen, kun se on ollut jo, kun se, sen päätöksen viemisestä on kulunut yli viisi vuotta. Miksi tilintarkastustuomioistuin sitten halusi suorittaa tarkastuksen tässä asiassa? No itse asiassa kolmesta eri syystä ottaen huomioon ensinnäkin tämä äh, kulunut äh, aika se aika, joka on kulunut siitä, kun vastuuta on siirretty edustustoille. Toiseksi kun me teimme tarkistuksen, niin silloin odotettiin vielä ulkosuhdehallinnon perustamista. Ja kannattaa myöskin mielestäni mainita se, että 80 prosenttia siitä avusta, jota komissio hallinnoi, niin se täytäntöön pannaan hajautetun järjestelmän kautta, siis 80 prosenttia. Kuten esittelijänne aivan oikeutetusti sanoikin, tässä tarkastuksessa keskityttiin kolmeen asiaan. Ensinnäkin tuen toimittamisen nopeuteen, tuen laatuun ja kolmanneksi varainhoitomenettelyihin. Ovatko ne vankkoja vai eivätkö ne ole vankkoja? Eli jos voisin nyt mennä näihin löydöksiin, ensinnäkin nopeus, laatu ja menettelyt. Ensinnäkin mitä nopeuteen tulee, kuten esittelijänekin sanoi, komissio on onnistunut toimittamaan enemmän apua hajautuksen jälkeen. Tästä on paljon keskusteltu myöskin parlamentissa siinä mielessä, että ne entiset sumat, joita syntyi ennen hajattamisjärjestelmää, niistä on päästy eroon. Eli mitä nopeuden mittaamiseen tulee, no näitä järjestelmiä voitaisiin parantaa, jotta indikaattorit olisivat tarkempia, mutta me voimme jo tässä vaiheessa tehdä sen johtopäätöksen, että tuen toimittaminen on nopeutunut varmasti. Tämä siis nopeudesta. Sitten mitä tulee varanhoitomenettelyihin, meidän mielestämme tässäkin parannusta on tapahtunut ja ne ovat täysin ilmiselviä. Kolmas, toisin sanoen tuen laatu. Siinä tilanne ei ole aivan yhtä selkeä kuin näissä kahdessa muussa kohdassa. Meidän on sanottava, että meillä on indikaattoreita, jotka osoittavat siihen suuntaan, että tuen laatu on parantanut, mutta samaan aikaan me olemme todenneet, että komission järjestelmä laadun mittaamiseen ei anna meille kokonaiskuvaa, sellaista kokonaiskuvaa, josta voisi vetää täysin vedenpitäviä johtopäätöksiä. Eli tällä hetkellä liikaa tukeudutaan näihin ulkoisiin järjestelmiin. Eli tässä täytyy vielä siis tehdä lisää työtä, jotta saadaan parempia arviointeja tuen laadusta. Tästä syystä tässä kertomuksessa tehdään kaksi suositusta. Ensinnäkin sanotaan, että edustustojen tulisi tehdä arvioita kaikista päätökseen saatetuista tukitoimenpiteistä ja niiden vaikuttavuudesta. Ja myöskin komission tulisi tehdä laadullisia arvioita ja niiden tulisi olla mitattavia arvioita. Sitten jos voisin vielä puhua komission hallinnosta. Tarkastuksessa otettiin esille kolme eri osa-aluetta, johon komission tulisi kiinnittää huomiota. Ensinnäkin tämä raportointi hajautetussa järjestelmässä, toiseksi se tukitoimi, jota päämajasta tulee, ja kolmanneksi kohta, jota myöskin esittelijä painotti, toisin sanoen tämä henkilöstöhallintoon liittyvä haaste. Me teemme raportissa suosituksia sen suhteen, että näihin puututtaisiin ja ehkä lähden liikkeelle tästä ensimmäisestä arvioinnista ja raportoinnista. Meidän mielestämme monitorointivalvonta edustustojen tasolla sitä tulisi harjoittaa systemaattisesti ja jokaisella edustustolla tulisi olla kokonaisvaltainen valvontastrategia. Sisäinen raportointijärjestelmä siinä tulisi keskittyä näihin projekteihin ja kolmanneksi mitä tulee ulkosuhdehallinnon perustamiseen, niin nämä uudet juridiset säännökset tilivelvollisuudesta, niin niitä täytyisi asianmukaisesti täytäntöön panna. Päämajan tuki toimi, kuten jo tässä johdannossa herra Kalfin mainitsikin, hän sanoi, että henkilöstön vaihtuvuus on suurta Europe ja tähän tulisi puuttua Europe Aidin tasolla ja tulisi myöskin saada parempaa poliittista vuoropuhelua. Tämä on tärkeää sen takia, että budjettituen puitteissa tällaista toimintalinjaa koskevasta vuoropuhelusta on tullut hyvin tärkeä asia. Ja sitten vielä henkilöstöhallintohaasteet. Tärkeää on se, että olemassa olevat henkilöstö on nollakasvupolitiikan puitteissa sijoitettu oikealla tavalla. Kuten te tiedätte, vuonna 2007 komissio sitoutui nollakasvuun henkilöstöhallinnossaan vuoteen 2013 mennessä siis kuuden vuoden aikana aikoo harjoittaa nollakasvun politiikkaa ja tässä yhteydessä täytyy varmistaa se, että olemassa oleva henkilöstö on osoitettu oikeille osastoille, eli nämä vähäiset voimavarat, niitä täytyy käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi. Tästä löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa tästä kertomuksesta. Me teemme kaksi suositusta. Meidän mielestämme on tärkeää, että komissio analysoi tämänhetkistä henkilöstön Mm, käytön määrää, jotta henkilöstö toimii siellä, missä sitä tarvitaan, varsinkin nyt kun henkilöstöä on vähän. Ja toiseksi me antaisimme neuvoksi sen, että komissio tekisi tiiviimpää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa jotta sen täytyisi puuttua asioihin yhä harvemmassa asiassa. Silloin, jos asia voidaan hoitaa jäsenvaltioissa asiantuntijatasolla. Ja nyt sitten, herra puheenjohtaja, voisin mennä puheenvuoroni viimeiseen osioon. En voi vetää johtopäätöksiä ennen kuin kiitän esittelijää hänen lisäkommenteistaan. Hyväksyn ne täysin myöskin koko tiimin jäsenten nimissä ne henkilöt, jotka tässä tarkastuksessa olivat mukana ja ei olisi kovinkaan hyvä, jos päättäisin puheenvuoroni mainitsematta sitä positiivista lähestymistapaa, jota komissio on osoittanut kautta tämän tarkastusprosessin. Ja tämä komission positiivinen asenne, siitä haluaisin kiittää komission henkilöstöä. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne, herra puheenjohtaja, ja haluaisin kiittää myöskin Euroopan parlamentin jäseniä tässä valiokunnassa. Kiitos. Köszönöm, Kiitokset näistä kommenteista ja huomioista, herra Pinksten. Ja nyt voimme käydä keskustelua asiasta. Kasveer ensimmäisenä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan ensinnäkin äh, äh, yhtyä äh, tähän lausumien tunnustuksen sanoin, koska tämä on hyvin tärkeä kertomus ja yksi niistä harvoista käytettävissä olevista kertomuksista, jossa puhutaan hajauttamisesta komission uudistustoimien jälkeen. Yksi niistä harvoista kertomuksista, joita tilitarkastustuomioistuin on tehnyt tästä asiasta jo, ellei peräti ainoa sellainen, joka on nyt käsillä, jossa puhutaan siitä, miten tämä on purrut, tämä hajauttaminen koska se on myös ainoa mietin, kertomus, niin pahoittelen sitä, että tämä kysymys jää oikeastaan vähälle huomiolle. No konkreettisesti tässä keskitytään apu, apukysymykseen, se on selvä juttu, mutta mi, mikä on se työmäärä, eh, jolla tätä apua annetaan ja mikä on sen suhde on aikaisempaan. Se olisi kiinnostavaa tietää myös. Mitä minä haluan tällä sanoa se, että henkilöstön eh, vaihtuvuus eh, keskustasolta hajautettuna alaspäin, sitä ei oikein juurikaan tässä esitelty. Mutta sitten kun katsoo tätä kertomusta, missä saksankielisen sivulla 10, siellä on puhutaan näistä tapahtumista, miten on soudettu ja huovattu keskustason ja edustusta niin sitä oikeastaan päätyy siihen, että kyllä tehdään aika paljon päällekkäistä työtä. Ja tähän liittyy myös huomattavaa byrokratiaa, on hyvin raskaat menettelyt siellä tehdään keskustasolla, alhaalla tehdään paljon työtä, mutta siellä ei sitten valtaa. Tämä käy ilmi tästä taulukosta. Ja tästä kiitän tilintarkastustuomioistuinta, mutta meidän täytyy palata tähän usein useinkin. Mitä nyt tämä nyt tarkoittaa tämän yhdistyneen kehityspolitiikan osalta? Siis DEFCO, DEFCO fuusioitiin. Siellä on kuitenkin siellä 2500 työntekijää tässä DEFCOssa ja minusta aika vaikuttava luku. Olisi kiinnostavaa tietää, miten tilanne oli aikaisemmin, mitä on tapahtunut henkilöstön sisäisissä siirroissa, eh, puhumattakaan nyt siitä, että siinä on pulmia. Tämä oli ensimmäinen toivomukseni. Ja sitten kun tarkastellaan edustusta ja niin 164 eh, edustustoa, niin tässä on aika mielivaltaista henkilöstön siirtelyä henkilöstö, henkilöstöä ei oikeastaan siirtä niin kuin hallinnoinnin mukaan. Sillä kuitenkin pannaan peliin on valtuustoja, jolla, jossa on saman verran ihmisiä, vaikka budjetti on toisessa, toisessa kolminkertainen. Monissa edustustossa toimitaan hyvin vaikeassa olosuhteissa. Tämä ei ole perustelu kumpaakaan. Olen kuullut, että ilmeisesti on hyvin vaikeaa saada henkilöstöä paikasta yksi paikkaan kaksi se saattaa olla tällainen prestiisiasua, että EU näitä edustustoja pidetään suurlähetystöinä. Kysymys siitä, että millä työmäärällä sitten oikeasti tehdään mitä ja miten. Tämä on tärkeä kysymys, koska meidän täytyy omistautua. Sillä olisi kiva, jos tilintarkastustuomioistuin antaisi vähän lisätietoja tästä. Sitten kysymys budjetista, budjetin tuesta. Tämä kysymys on otettu yksityiskohtaisesti esille. Tästä olen kiitollinen tilitastustuomioistuimille. Tähän täytyy keskittyä niin kuin myös henkilöstökysymyksiin. EU eh, e on sitoutunut antamaan yhä enemmän rahaa kehityspolitiikkaan budjetin kautta. Tällä hetkellä se on pitäisi olla puolikas ja se tendenssi on nouseva. Kertomuksessa sanotaan, että komissiolla ei ole pätevää porukkaa seuraamaan näitä summia. No millä tavalla tarkoitus jatkaa? Mehän kuitenkin säännöllisesti päätämme sitä, että budjettitukea ei pitäisi laajentaa samaan aikaan komissio sitoutuu kansainvälisellä tasolla ihan toisiin juttuihin. Nyt olisi kiva tietää, millä tavalla nämä asiat liitetään yhteen. Tarkoittaako tämä sitä, että ei oteta mitään vakavasti? mitä me täällä päätämme, vai pitäisikö seuraava vastuuvapausmenettelyssä palata tähän, mikä, mitä tehdään budjettituella ja mitä on suunniteltu koulutuksen osalta, henkilöstön osalta, jotta tätä budjettia voidaan panna täytäntöön sillä tavalla kuin niitä pitäisikin. Olisi kiinnostavaa myös tietää, miten paikan päällä yhteistyö menee sujuu investointipankin kanssa, koska Euroopan investointipankilla on paljon vähemmän väkeä kuin komissiolla on, komissiolla on viisi kertaa enemmän väkeä kuin Euroopan investointipankilla. Jos nyt investointipankki joutuu panemaan täytäntöön enemmän euro, EU-rahaa, niin se täytyy selvittää, millä tavalla se onnistuu. Ja mistä oikeastaan komission pitäisi olla vastuussa. Tämä on valtavan tärkeä, kiinnostava kertomus minä vähän jäin kaipaamaan kvantifiointia, millä tavalla apu, millä tavalla apua on parannettu. Nythän tällaisia ensimmäisiä merkkejä on tässä kertomuksessa saada kvantifioitua sitä, sitä miten hommassa on mennyt eteenpäin. Kysymys siitä, miten paljon eh, on ollut heikkoja projekteja 2004 11 prosenttia, sitten, sitten 2009 oli 6 prosenttia, se on kuitenkin 6 prosenttia edelleenkin keskinäisiä projekteja. Jos nämä luvut laskevat, niin mitä muita indikaattoreita meillä on? Sitten kuvassa viisi nähdään siitä, äh, että kestävyys on heikentynyt. Kysymys tehokkuudesta on aika, aika vähäinen. Siinä se on merkityksellinen, mutta se on noussut vain vähän mistä, me, miten voimme verifioida sen, että, että apu on parantunut pitää, tätä pitäisi kvantifioida enemmän. Nyt tieto, tarkoituksella kriittisiä huomioita, koska minä katson, että tämä, tämä on kuitenkin valtava, valtava alue, jota on, jossa rakennetta, rakenteita on muutettu, ja meidän pitäisi seurata tätä lähivuosina tarkkaan. Siksi tämä kertomus on, me voimme vain rohkaista tilintikastustuomistoita tekemään samalla hengellä, samassa hengessä tämän tyyppisiä kertomuksia muistakin. Kiitoksia. Köszönöm képviselőasszony észrevételeit. Kiitokset näistä kommenteista. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin kääntyisin Euroopan komission puoleen. Haluaisiko joku komissiosta puheenvuoron käyttää? Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitos. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen erinomaisesta kertomuksesta ja myöskin herra Kalfinin erinomaista työasiakirjasta. Tilintarkastustuomioistuin on linjassa omien analyysiemme kanssa. Meidän komission jäsenemme teki päätöksen ryhtyä pohdiskelemaan kehitysyhteistyöpolitiikkaa ja sitten kun ulkosuhdehallinto perustettiin, tämä sai uutta vauhtia, koska nyt meillä on sitten pääosasto, joka vastaa kehitysyhteistyöstä. Ja sitten yksi lisäkohta, joka ei, jota ei ole vielä mainittu, tämä vastuu, joka tällä uudella pääosastolla on suhteessa henkilöstöön siihen henkilöstöön, joka edustustoissa on vastuussa kehitysavusta ja projekteista. Eli myöskin nämä henkilöstöasiat kuuluvat tämän pääosaston vastuualueeseen. Me olemme samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen suosituksista, kuten myöskin herra Kalfinin suosituksesta. Pari kolme kommenttia, jos sallitte. Ensinnäkin mitä tulee varainhoitoon vuoden 2002 jälkeen, me olemme jatkuvalla syötöllä parantaneet näitä järjestelmiä ja tilintarkastustuomioistuin onkin viimeisimmässä kertomuksessaan todennut, että virhetaso ei ole huomattava. Ja tämä on osoitus siitä edistys, niistä edistysaskeleista, joita viime vuosina on otettu. Vuoden 2002 jälkeen vielä laatuun liittyen voisin sanoa, että rinta rinnan hajauttamisen kanssa me olemme ottaneet käyttöön laadunseurantajärjestelmiä ja tämä ehkä selittää sitä soutamista ja huopamista päämajan ja edustustojen välillä koska siinä kun pyritään identifioimaan projekteja, mm, päämaja on joutunut nojautumaan edustustoihin olennaista laadussa niinkään ole ne menetelmät, joilla laadun tasoa mitataan. Meillähän on järjestelmiä valvontaan, sellaisia menetelmiä, joilla me voimme seurata näitä näitä, näitä laatuja, mutta tärkeää tässä ovat tulokset ja niitä nimenomaan avustajat haluavat. Sitten mitä tulee henkilöstöön, kirjasin tämän ylös, tämä uusi DEFCO-pääosasto, joka on siis toimeenpanosta vastuussa, se on suoranaisesti vastuussa henkilöstöstä, eli se ehkä on sitten paremmassa asemassa varmistamaan oikeanlaisen tasapainon ja samaan aikaan sen täytyy sitten pitää mielessä tämä nollakasvutavoite, joka komissiolla on Tähän liittyen me olemme jo käynnistäneet työtaakka-analyysin edustustoissa. Me toivomme, että tuloksia saadaan marraskuuhun mennessä ja nämä tulokset mahdollistaisivat sen, että me voisimme luoda monivuotisen ongelma, ohjelman, jonka kautta me voimme osoittaa nämä vähäiset voimavarat sinne, mitä, missä niitä tarvitaan. Sitten työnjako valtioiden ja edustustojen välillä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe mutta tangoon tarvitaan aina kaksi. Eli me tarvitsemme jäsenvaltioita tähän työtaakan jakamiseen. Komissio ei voi tätä yksin hoitaa. Edistysaskeleita on otettu vuoden 2002 jälkeen huomattavia edistysaskeleita. Me olemme jäsenvaltioiden kanssa omaksuneet käytännesäännöt työtaakan jakamiseen liittyen, mutta lisäponnistuksia tarvitaan, jotta saavutettaisiin tehtävien ja toimien jako Euroopan unionin tasolla tehokkaammalla tavalla. Ja lopuksi sitten vielä lainojen ja lahjoitusten sekoitus. Tämäkin mainittiin. Esittelijä puhui siitä lupaavana asiana ja komissio on täysin samaa mieltä tästä ja komissio onkin jo parin vuoden ajan sitoutunut siihen, että luodaan infrastruktuuria esimerkiksi AKT-maissa tällaisen järjestelmän perustamiselle. Meillä on myöskin naapuruspolitiikkaa, eli tämä on sellainen väline, jota me haluamme varainhoidon valvojan suostumuksella valmiita kehittelemään eteenpäin. Tietenkin se täytyy alistaa kehityspolitiikalle tämä väline. Eli yhteenvedonomaisesti haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen tekemästä työstä. Me olemme sen analyysistä samaa mieltä ja meidän aikomuksena on ryhtyä toteuttamaan näitä mietinnöstä löytyviä suosituksia. Kiitos. Kiitokset. Ja kiitokset kaikille jäsenille. Ja kiitokset myöskin komission edustajalle. Ja sitten seuraava olkaa hyvä. Mutta en sanonut vastausta tilintarkastustuomioistuimelta eikä komissiolta vastausta kysymyksiini. Képviselőasszony kérdés. Niin. Käännyn herra Pinkstonin puoleen. Voisitteko mahdollisesti vastata tähän esitettyyn kysymykseen? Kysymyksen jonka edustajamme esitti. Ja sitten saa herra Kalfin. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin tyytyväinen ja iloinen siitä huomiosta, jonka Roa Gresle teki, koska uskon todellakin siihen, että hän osoitti sormella aivan oikeita ongelmia. Tässä erityiskertomuksessa siitä te löydätte tarkastuksen tulokset ja suosituksia, mutta tietenkin on itsestään selvää, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin tulee seuraamaan suositusten toteutusta. Siis vaikkakin kertomus on nyt otettu hyvin vastaan sekä komissiossa että parlamentissa, niin totta kai me tulemme seuraamaan, missä määrin meidän suosituksiamme noudatetaan komissiossa – ja tässä Rauha Gressle on aivan oikeassa. En toista kaikkea, mitä hän sanoi, mutta mitä esimerkiksi henkilöstöön tulee, siellä on vielä paljonkin tekemistä. Mutta ulkosuhdehallinnossakin on paljon tekemistä. Tilintarkastustuomioistuin ei ole poliittinen elin, kuten parlamentti tai tietyssä määrin komissio. Tämä nyt liittyy riippuu tietenkin komission jäsenistä itsestään, mutta omassa puheenvuorossani jo lyhyesti mainitsin sen, että veronmaksajina, eurooppalaisena veronmaksajana voidaan vaatia sitä, että komissio ryhtyy keskustelemaan jäsenvaltioiden kanssa silloin, kun on kyse työtaakan jakamisesta Rouva Kresle mainitsi nämä edustustot, joissa on paljon henkilöstöä ja ne edustot, joissa ei ole riittävästi henkilöstöä. Edustot ovat, edustustot ovat kovin erilaisia, jos niitä verrataan keskenään, ja tähän me emme tietenkään tässä asiassa voi juuri mitään tehdä. Mutta mitä vastuunjakoon tulee, niin tässä tilanne on selvä. Se, mitä Rova Kresle sanoi, se on aivan totta tästä. Tästä kertomuksessa löytyy kokonainen sivu. En nyt halua käyttää sanaa byrokraattinen, en minä sitä sanaa halua käyttää, mutta kokonainen sivu, kuten Groa Kressle sanoi, on omistettu tälle asialle tässä kertomuksessa. Ja sitten tämä määrällistäminen, laadun määrällistäminen, no se on yksi johtopäätöksistä Varainhoitomenettelyjen suhteen johtopäätökset ovat hyvin selkeitä. Mm, tuen nopeuttamisessa johtopäätökset voidaan vetää hyvin nopeasti, mutta puheenvuorossani jo mainitsin, että mitä laatuun tulee, niin tulevaisuudessa tulisi olla mahdollista määrällisesti mitata myöskin laatua, avun laatua te kaikki tässä salissa tiedätte, että Euroopan unioni Euroopan unionin sisällä ja pienemmässä määrin Euroopan unionin ulkopuolella, niin Eurooppa on kuitenkin niiden maiden joukossa, jotka, jotka, joka on määrällisesti huomattava. Me olemme niitä pääasiallisia avunantajia kehitysmaissa – Eli voidaan esittää kysymyksiä. Tiedän, että komissio tulee kyllä ponnistelemaan tässä asiassa. Eli kuten tässä jo Roa Kreslekin mainitsi, niin voidaan vaatia sitä, että voidaan määrällisesti arvioida laatua ja voidaan tarkastella sitä, onko parannusta tapahtunut tuen laadussa – vai onko se asia, jota ei onnistuta mittaamaan. Tämä on asia, jota te painotitte ja minä olen samaa mieltä siitä, että tässä on vielä paljon tehtävää, mutta haluaisin kiittää teitä näistä kommenteista, hyvin ystävällisistä ja tietoon perustuneista kommenteistanne, kuten aina. Kiitokset. Ja nyt sitten Kaafin saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ei tässä nyt kovinkaan paljon lisättävää ole. Kertomus on erinomainen ja se hyvin tuo esiin suositukset. Ja äh, tuodaan esiin myöskin se, äh, mitä komissio on hyvin tehty ja tässä myöskin tämä arviointiasiakirja on tuotu esiin komissionkin puheenvuorossa ja tässä myöskin todettiin, että komission tulee kuitenkin parantaa hieman laatua, eh, kun puhutaan menettelystä liittyen kehitysapuun. On muistettava kuitenkin, että tässä puhutaan varsin laajoista aihekokonaisuuksista ja ennakkotapauksiin voidaan päätyä. Eli vastaukset eivät aina ole kovinkaan selkeitä, kun esimerkiksi puhutaan kehitysavun laadusta, niin on selvää, että tätä asiaa on tarkasteltava ja siihen on huomiota kiinnitettävä. Ja tuomioistuimen kertomuksesta ja puheenvuorostakin hyvin kävi ilmi se, että paremmin tulisi voida määrällisesti selvitellä asioita, mutta myöskin laatuseikkoja. Mutta on ymmärrettävä, että tämä on varsin monimutkainen asia koska kun kehitysavusta puhutaan, on vaikea esittää kaikki tiedot lukuina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tähän tulisi pyrkiä mutta ei voida ajatella, että lopputulos olisi pelkästään sellainen, että se pohjautuisi lukuihin eikä selityksiä tarvittaisi. Ja kun komissio työstää laatukriteereitä ja parametreja, niin hyvä olisi, jos täällä parlamentissa kerrottaisiin siitä, millä tavalla aiotaan puuttua näihin kysymyksiin ja parantaa sitten valvonnan. Ja myöskin koordinaatio nousi esiin eri toimielinten välillä ja ulkosuhdehallinto ja komissio tässä yhteydessä tulevat kyseeseen. On selvää, että mihinkään valmiiseen ei vielä ole päästy edelleenkin. Otetaan niitä askeleita, joiden myötä toivottavasti koordinaatio toimielinten välillä paranee. Puhutaan myöskin yhteistyöstä jäsenmaiden kanssa ja ulkopuolisen toimijoiden kanssa. Tämä on tärkeä seikka ja herra Pinkton totesikin, että Euroopan unioni ja jäsenmaalta tuleva tuki ovat suurimmat tuen antajat maailmanlaajuisesti tarkastellen. Mutta on ymmärrettävä se, että tässä prosessissa puhutaan eri seikoista liittyen tukeen, esimerkiksi avoimuus, tehokkuus ja niin edelleen. Eikä näitä kysymyksiä ole helppo ratkaista silloinkaan, kun puhutaan yhteistyöstä muiden toimielinten kanssa. Hyvä kuitenkin oli, että tässä nyt pyrittiin eh, hieman eh, laajentamaan tätä suhtautumista. Kiitokset myöskin Rova Kresslerille tämän suuntaisista kommenteista kun ajatellaan olemassa olevaa rahoitusta. ja toisaalta lisääntynyttä valvontaa. Ne on nähtävä molemmat yhdessä. Ja tilintarkastustuomioistuimen kertomus toteaa, että kun tarkastellaan sitä, miten olemassa olevia varoja on käytetty, niin tässä selvää muutosta on tapahtunut. Ja nyt sitten olisi kiinnitettävä erityistä huomiota laatuseikkoihin ja siihen, mitä vaikutuksia eh, tuolla aikaan saadaan. Mutta liiallisia odotuksia ei kuitenkaan olisi olla sen suhteen, että kaikki voidaan lukuina esittää. Selvää on, että seuraamme läheltä komission toimintaa ja esityksiä, niin kuin tässä pingstenkin totesi, on selvää, että asian kehitystä on seurattava, koska tässä puhutaan ongelmista ja asioista, jotka menevät varsin teknisiksikin ja sellaisiksi, että niitä sivutaan varmasti muissakin kertomuksissa. Kiitos. No niin, hyvät naiset ja herrat, kiitokset herra Kalfinille tästä loppupuheenvuorosta. Ja näin voimme saattaa tämän esityslistakohdan tarkastelun ja siirtyä sitten tämänpäiväisen päiväisen kokouksen viimeisen kohtaan Aiheena on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus numero 2 kautta 2011. Aiheena Euroopan petosten torjuntaviraston hallinnoinnista annetun erityiskertomuksen seuranta. Itse Toimin tämän asian esittelijänä. Ja tänään minulla on siis tässä monta haattua, en ole pelkästään kokouksen puheenjohtaja, vaan myöskin tämän aiheen esittelijä. Eli annan nyt ensimmäisenä esittelijälle, eli itselleni tässä puheenvuoron. Ei tässä oikein muutakaan vaihtoehtoa ole. Ja toteaisinkin, hyvät naiset ja herrat, että ihan varmasti vilpittömästi tässä yhteydessä on syytä kiittää herra Louis Galea ja hänen tiimiään varsin yksityiskohtaisesta työstä, hyvästä työstä, jota tiimi on tehnyt valmistellessaan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta. Ja haluaisin toivottaa tänne tervetulleeksi myöskin Olafin edustajat ja myöskin Euroopan komission edustajat. Ja jos numerot kiinnostavat, niin Varmasti havaitsette, että ensimmäinen kertomus valmistui viisi vuotta sen jälkeen, kun mm, eli tämä ehdotuskertomus 1 kautta 2005 ja viisi vuotta siitä sitten tämä seuraava erityiskertomus nyt numerona siis erityiskertomus 2 kautta 2011. Ja tämän toisen kertomuksen aihe on analysoida sitä, miten Olaf on täytäntöönpannut esitettyjä suosituksia. Ja jos nyt tilintarkastustuomioistuin todellakin tällä tavalla aikoo tutkia aina viiden vuoden välein edistystä, niin kyllä se mahdollista on. Voi olla tietysti, että tämä oli ihan sattumaakin. Mutta joka tapauksessa katsoisin, että on hyvä, että arvioidaan näinkin tärkeän elimen kuin Olaf tekemään työtä aina säännöllisin väliajoin. Suosituksiahan oli kaiken kaikkiaan 17. Ne voidaan jakaa kolmeen alaryhmään. Tärkein kysymys liittyy siihen, kuinka tutkintafunktiota eh, funktiota Olafissa voitaisiin vahvistaa ja kuinka Olaf voisi tehokkuuttaan parantaa myöskin tutkimuksista puhuttaessa. Ja sitten kolmantena, kuinka puuttua heikkouksiin, joita on havaittu Olafin hallinnoinnissa ensimmäisen kertomuksen yhteydessä. Tässä omassa työasiakirjassani eh, nostetaan esiin eh, ne seikat, että mitä Olaf on tehnyt ensimmäisen kertomuksen jälkeen ja todellakin 5-6 vuotta sen jälkeen, kun ongelmat ensimmäistä kertaa esiin nostettiin, Olafissa on onnistuttu työn laatua parantamaan. Kaksi tutkinta pääosastoa on nykyisellään olemassa, ennen niitä oli vain yksi, ja paikan päällä tapahtuvan tutkintaan äh, käytettäviä resursseja on parastettu myöskin ajanhaltajärjestelyt ja softwarejärjestelyt on saatu paremmalle tolalle. Eli on tehty sellaisia hallinnollisia muutoksia, jotka varmasti pohjautuivat ensimmäisessä erityiskertomuksessa esitettyihin suosituksiin. Ja kun tarkastellaan tätä toista tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta, niin siinä todetaan, että näistä 17 alkuperäisestä suosituksesta 14 huomioitiin komissiossa Ja näistä neljästä toista sitten valittiin tärkeimmät. Ainoastaan kolme suositusta ovat sellaisia, että ne on kokonaisuudessaan Olafissa voitu täytäntöön panna. Eli nyt siis ollaan vuodessa 2011 ja kolme neljäsosaa näistä tärkeistä <clears throat> suosituksista voidaan katsoa eh, sellaisiksi, että niitä ei ole tässä vaiheessa vielä huomioitu. Ja tässä työasiakirjassa nyt esitetään yhdeksän suositusta. Ja koska eh, tässä ei enää ole aikaa kovin paljon jäljellä ja asiakirjat on hyvissä ajoin teille lähetetty, en aio mennä tässä puheenvuorossani yksityiskohtiin, vaan ainoastaan nostan esille tärkeimmäksi katsomani seikat. Ehkäpä eh, suurin ongelma liittyy siihen, että eh, keskimääräinen käsittelyaika kestää yli kaksi vuotta eikä tässä ole ollut havaittavissa huomattavaa kehitystä tai parannusta verrattuna tilanteeseen vuosia sitten. Ja vuonna 2009 tarvitaan myöskin eh, parannusta siihen, miten kauan aikaa kuluu alustavien tietojen arviointiin. Ja sitten toinen tärkeä suositus koskee nimenomaan sitä, kuinka kauan aikaa tarvitaan eh, alustavan vaiheen arviointiin. Ja verrattuna tilanteeseen, Eh, vuonna 2004 aika on kaksinkertaistunut eh, nykyisellään. Eh, Keskimääräinen aika on 7,1 kuukautta. Eli tämä alustavien tietojen käsittelyvaihe kestää nyt kauemmin. Tässä puhutaan siis vastaanotettujen tietojen käsittelystä. Ja on mahdollista tietysti, että jo näiden seitsemän kuukauden aikana varsinaiseen tutkintaan ja tutkimusten käsittelyyn on ryhdytty. Ja sitten kolmas suositus. Ja tämä myöskin on otettu tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksesta liittyy siihen, että riippumatonta valvontamekanismia ei ole. Ja myöskin joitain menettelytapoihin liittyviä hankaluuksia on havaittu. Ja erittäin tärkeäksi katsottaisiin, että e, tältä osin tilanne paranisi. Mitä tulee lainsäädäntötoimiin, niitä tarvittaisiin, jos halutaan puuttua näihin kysymyksiin, jotka liittyvät oikeudellisiin sääntöihin, muuttumatta kuitenkaan varsinaista oikeudellista kehystä, eh, jossa Olaf toimii. Ja hyvät naiset ja herrat, vielä lopuksi haluaisin uudelleen kiittää herra Galeaa hyvin tehdystä työstä. Ja on hyvä, että Olafin edustajat ovat täällä paikalla. Ja nyt sitten voin avata keskustelun aiheesta. Antaisin ensimmäisenä puheenvuoron herra Galealle tilintarkastustuomioistuimesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja tilintarkastustoimiston puolesta. Minäkin haluan ilmaista arvostuksemme kutsusta saapua tänne, jolloin me voimme keskustella tämän työn tuloksista tässä seurantakertomuksessa. Alkuperäinen 2005 kertomus niin kuin on todettu, teki 17 suositusta, jotka käsittelivät erilaisia eri näkökohtia Olafin toiminnassa ja toimivuudessa. Ja näistä suosituksista sitten tuomistoin e, teki tältä pohjalta kriittisin analyysin omassa, tilintarkastus, omassa tilintarkastuksessaan. Haluan niin ikään painottaa sitä tosiseikkaa, että yhteenveto tässä kertomuksessa. Teidän mietinnössä on erittäin hyvä yhteenveto meidän päähavainnoistamme. Me olemme lukeneet tämän mietinnön ja me olemme yhtä mieltä teidän kommenteistanne ja myös teidän suosituksistanne, joiden mukaan nämä kommentit sisällytettäisiin vuoden 2010 vastuuvapauteen komission osalta. Haluan tässä yhteydessä myös painottaa sitä työtä, mitä tilintarkastustuomioistuin on tehnyt tässä tämän äh, mietinnön laatimisessa ja haluan todeta, miten paljon tullintarkastustuomioistuin on kriittisesti analysoinut Olafin johtoa ja operatiivista toimintaa. Me haluamme myös tehdä selväksi sen, että me teemme tämän siitä meidän vakaumuksestamme sen mukaan, jonka pohjalta Olaf on erittäin tärkeä, ja arvokasta työtä. Ja koska me arvostamme, koska me todellakin arvostamme sitä kovaa työtä ja suurta työmäärää, mitä monet virkamiehet Olafissa tekevät. Jotta en nyt kuluttaisi liikaa aikaisemminkin, kun esittelijä jo muistutti meitä siitä, että, että miten paljon vuoden 2005 suosituksia on pantu täytäntöön, koska useimmat näistä suosituksista on pantu täytäntöön eri, äh, eri tasoisesti. Ja muistutankin siitä, että aikaisemmat suositukset ovat edelleenkin olemassa äh, hyvin pitkälti ja tässä täytyisi jatkaa ponnisteluja, jotta voitaisiin varmistaa niiden täysi täytäntöönpano, jotta ei liikaa lähdettäisi kuluttamaan valiokunnan aikaa, niin haluan painottaa vain kolmea selkeää viestiä tilintarkastustuomioistuimen havainnoista. Ensinnäkin Olafin täytyy keskittyä siihen, mikä tilintarkastustoimiston mielestä olisi sen ydintehtävä – Olafin tehtävä on meidän mielestämme tutkinta. Tulin tarkastustoimiston on, on löytänyt kaksi indikaattoria tätä varten. Ensinnäkin me olemme tarkastaneet, seuranneet sitä, missä määrin henkilöstö toimii tutkin, tutkinnassa ja operatiivisissa tehtävissä. Toisekseen me myös olemme analysoineet käytettyä aikaa tapauskohtaisesti, niin kuin Olafin omat ajanhallintajärjestelmä on kirjannut vuodelta 2007 lähtien. Tässä kertomuksessa, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa osoitetaan, miten vaikkakin yli 120 virkamiestä on tullut lisävuodesta 2005 lähtien, niin se, se miten, missä määrin henkilöstö on osast, pääosastossa A ja B, niin tilintarkastustuomioistuimen äh, alkuperäinen suositus olisi odottanut rakenteellista muutosta siinä, missä määrin äh, henkilöstö toimii suoraan näissä äh, siinä pääosastossa, joka hoitaa tutkintaa ja operatiivista toimintaa. Tämä <clears throat> olisi myös tärkeä toimi, joka vaikuttaisi tutkinnan nopeuteen ja kestoon. Tähän liittyen tilintarkastustuomioistuin niin ikään omassa kertomuksessaan kehottaa Olafia varmistamaan sen, että se strateginen äh, yksikkö myös keskittyisi työssään sen varmistamiseen, miten se myötä vaikuttaa Olafin tavoitteisiin äh, äh, unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi tutkinnan avulla. Toinen, toiseksi Olafin täytyy parantaa tehokkuuttaan tutkinnassa ja sen raportointia tilintarkastustuomioistuimen alkuperäinen kertomus painotti tarvetta puuttua eri alueisiin, jotka saattavat johtaa tehokkaampaankin tutkintaan. Päähuoli tässä yhteydessä on tapausten kesto ja kaikki hallinnolliset näkökohdat, jotka liittyvät hallinnointiin ja ajan käytön lyhentämiseen. On tapausten priorisointi, suunnittelu, täytäntöönpano ja seurantavaihe. Puhutaan paremmasta suunnittelusta ja hallinnoinnista on edelleenkin tarpeen. Ja monia toimia on kuitenkin tehty näiden asioiden hoitamiseksi, niin kuin jo sanoittekin, herra puheenjohtaja ajanhallintajärjestelmä on kehitetty, de minimissäästö on priorisoinut tapausten valintaa, tiettyjen tapausten hoitaminen ja sopimukset, kuten Eurojustin, yhteistyö Eurojustin kanssa, huolimatta näistä parannuksista kuitenkin. Minä varovaisesti vain kiinnitän huomiota siihen, että, että, että tapausten kesto on pysynyt tämän tarkastelujakson aikana samana. Ja toimintarkastustuomioistuin kehottaa huolehtimaan siitä, että, että kaikkia toimia kohdentaa siihen, että päästäisiin eteenpäin tässä pääindikaattorissa. Tässä hengessä tilintarkastusomiston kiirehtii kaikkia asianosaisia ottamaan huomioon sellaiset asiat, jotka liittyvät asetukseen, joka koskee Olafia. Olemme havainneet parannuksia raportoinnissa ja kehottaa keskittymään tuloksiin, jotka koskevat niitä tavoitteita Olafilla on. Ja sitten lopuksi haluan painottaa sitä, että valvontakomitealla on tärkeä roolinsa täsmennykset vuonna 2008 ovat selventäneet sitä tärkeää tehtävää, joka valvontakomitealla on. Sen tehtävä on suojella asianosaisten oikeuksia tutkinnan aikana. Ja täm, nyt tilanne on mennyt oikeaan suuntaan. Olafin manuaali mä pyrkii varmistamaan, että valvontakomitea saa tietoa jutuista, ennen kuin ne siirretään kansallisille oikeusviranomaisille. Meidän suosituksemme on täydentää uusia järjestelyjä määrittelemällä muodolliset menettelyt tällaisiin tilanteisiin, jossa valvontakomitea haluaa antaa lausunnon yksittäisessä tapauksessa. E, jo tällainen sitova menettely meidän mielestämme kohentaisi e, juristaselvyyttä ja se myös e, myös se huolehtii siitä, että, että valvontakomitea ei puutu kesken olevaan tutkintaan. Ja äh, tilintarkastustoimiston kertomus vahvistaa tarpeen uudistaa Olafin, Olaf-asetus. Me olemme samaa mieltä komission kanssa siitä, että tehokkuus ja vaikuttavuus, sitä täytyy parantaa Olafin tasolla. Ja minä toivon, että, niin kuin meidän kertomuksemme, että meidän kertomuksemme edesauttaa tätä harjoitusta. Olemme niin ikään laativassa lausuntoa tulevasta asetuksesta, joka säätelee Olafin työtä, ja me toivomme, että tämä lausunto niin ikään auttaa parannuksissa tällä saralla. Ja haluankin sanoa puheenjohtaja, että yhteistyö Olafin kanssa tämän tilintarkastuksen yhteydessä oli hyvää ja rakentavaa, ja Äh, meidän tilintarkastajimme puolesta haluamme kiittää kaikkia niitä, jotka olivat yhteistyössä meidän kanssamme. Tämä on ollut, ollut tästä on johtanut edellisiin kontakteihin Olafin uuden pääjohtajan kanssa, on vaihdettu näkemyksiä myös valvontakomitean kanssa. Ja kaikki tämä äh, on erittäin tärkeä se, kun Olafin asetusta ollaan muuttamassa. Kiitän teitä ja olla valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin, jotka, jo, jossa vaaditaan selvennyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, puheenjohtaja, kiitoksia kaikille jäsenille. Kiitokset tästä esityksestä. Ja nyt sitten puheenvuoroihin Valsiitis ensimmäisenä, olkaa hyvä. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, Kiitos puheenjohtaja. Tämä asia on hyvin tärkeä ja haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja esittelijää tästä suuresta työstä. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa sanotaan, että suunnittelu ja tavoitteet ovat heikoin linkki tässä prosessissa, eikä ole mitään riippumatonta valvontaa näiden tutkintojen suhteen. Eli tutkinnat eivät edisty minkään tietyn suunnitelman mukaisesti. Ja tässä siterasin tätä kertomusta suoraan, koska tämä on tämän ongelman ydin. Kuusi, kuusi vuotta ensimmäisen kertomuksen jälkeen joka laadittiin siis vuonna 2004, me toistamme samaa asiaa. Sanomme, että tutkintojen suunnittelu ja tavoitteen asettelu ei ole riittävää. On puutetta yhteistyöstä jäsenvaltioiden kanssa, Valvontakomitean komitean roolissa on puutteita ja muutamia muitakin asioita. Kuten jo mainittiin, kun puhutaan tämän kertomuksen arvioimista, tilintarkastustuomioistuin on tehnyt paljon työtä ja me voimme myöskin todeta, että Olaf on myöskin ponnistellut päästäkseen eroon näistä kertomuksen mainitsemista heikkouksista, mutta tilanne nyt on se, mikä se on. Kysymykseksi jää se, mitä nyt sitten tapahtuu. Miksi me emme voisi määritellä näitä valvontatoimia? Nyt työtaakka on suurempi kuin aikaisemmin. Jäsenvaltioita on 27 ja voi olla, että tulevaisuudessa tehtävien määrä kasvaa entisestään. Ja myöskin oikeudellisia perusteita täytyy tarkastella uudelleen, niitä täytyy ehkä mukauttaa. Ja kaikki tämä täytyy tehdä ilman, että toimintaa laajen, ja laajennetaan liikaa. Minun täytyy sanoa, että meidän täytyy ryhtyä tarkastelemaan niitä syitä, miksi, miksi tällaisessa tilanteessa tänä päivänä ollaan. Tähän liittyy myöskin tiedon keruuseen liittyvä ongelma. Olen mainitsun, maininnut tämän usean useaan otteeseen tiedonkeruun puutteet jäsenvaltioissa ja se, että tämä tieto toivitettaisiin Olafille. Olafin tulisi olla aktiivisempi tässä suhteessa ja meidän tulisi tukea Olafia. Olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy ryhtyä vaatimaan komissiolta sitä, että se toteuttaa julkishankinnoissa tiettyjä periaatteita. Kun käytetään julkisia varoja, niin silloin täytyy noudattaa julkishankintoihin liittyviä menettelyjä. Tietyissä jäsenvaltioissa edistystä on tapahtunut huomattavastikin, mutta nämä järjestelmät eivät kuitenkaan ole laajassa käytössä, koska poliittista tahtoa puuttuu. Tästä syystä minä olen sitä mieltä, että tulevaisuudessa meidän täytyy tarkastella niitä syitä, jotka korjaamalla me voisimme mahdollistaa sen, että Olaf, tilintarkastustuomioistuin ja talousarvion valvontavaliokunta voisivat tehdä asianmukaisesti työnsä Euroopan parlamentissa. Kiitokset. Jäällä Sender seuraavana, olkaa hyvä. Gracias, presidente. <clears throat> eh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin suuret kiitokset tästä luonnoksesta. Myös herra Galealle kiitokset. No, tässähän puututaan tiettyihin puutteisiin, jotka tällä hetkellä askarruttavat meitä kovastikin niinkin, näinkin tärkeä virasto kuin Olaf, johon meidän täytyy voida, johon meidän täytyy voida luottaa. Ja jotta se pystyy olemaan luotettavaan, niin silloin sen pitää noudattaa näitä suosituksia. Me, me tiedämme, että on useitakin suosituksia esitetty ja toteamme, että parannukset eivät riitä, joita tähän mennessä vielä ainakaan Nämä suositukset ovat edelleenkin voimassa. Esimerkiksi tosi seikka, että pääasiassa keskityttäisiin tutkintatyöhön. Tämä näyttää edelleenkin olevan aika puutteellisessa tilassa, vajavaisessa tilassa. Toivommekin, että uusi johtaja saa aikaan ajatuksen, ajatusten tai suunnan muutoksen ajatteluissa. Ja sekä resurssoinnin osalta että tulosten laadun osalta, joihin tuohon todellakin täytyy päästä. Tämä tutkintatoiminta on todellakin sitä, mikä on Olafin eh, heiniä, ja siihen sen pitäisi keskittyä. Sitten takuut. Siitä lähtee, kun minä olen ollut Euroopan parlamentissa, olen aina eh, vaatinut sitä, että saataisiin käyttäytymissäännöstö. On tuostakin tapauksia, jotka herättävät suurta huomiota ja huolta ja osoittavat, ja meidän täytyy voida osoittaa, että me pystymme taata Olafin luotettavuuden. Ja siihen liittyy muun muassa tietosuoja. Tämä, nämä takeet, ne täytyy taata, ne täytyy turvata. Tällähän on myös juridisia vaikutuksia. Me olemme nähneet tapauksia, joissa Olaf on todellakin mennyt liian pitkälle. Tämäkin kaksi vuotta sen jälkeen, kun meillä on havaittu säännönvastaisuuksia, jotka, ovat, jotka on sitten löydetty tuomioistuimessa, jossa on, on todettu, millä tavalla näitä ö, sääntöjä on päästy kiertämään. Tärkeää on pystyä vahvistaa meidän täytyy vahvistaa valvontakomitean toimivaltuuksia ja meidän täytyy panostaa juridisiin ponnisteluihin valvontakomitean osalta niin kauan kuin, kuin tällaista eettistä säännöstöä ei vielä ole, joka täytyy kuitenkin saada aikaan. Meidän täytyy turvata tutkinnan, tutkintatoimien toteuttaminen, mutta emme voi lähteä siitä, että Olaf to, kuukausikaupalla eh, jatkaa tätä toimintaa. Sitten määräaikakysymys. Ymmärrän sen niin, että tätä täytyy, täytyy modernisoida ja asettaa enemmän, saada enemmän resursseja, koska tutkintojen määräajat ovat edelleenkin sellaiset, että oikeastaan me tämä pitkäkestoisuus vaan heikentää uskottavuuttamme ja, ja luottamusta siihen, että miten, miten riippumattomasti tällainen tutkinta etenee. Herra Galea tässä jo eh, viittasi näihin eh, heikkouksiin, eh, joita edelleenkin on olemassa näinkin tärkeässä virastossa kuin Olaf – ja pitäisinkin hyvänä, jos me valiokuntana voisimme saada selkeän linjauksen ja sillä tavalla voisimme myötävaikuttaa siihen, että tilanne mahdollisimman nopeasti kohenisi. Niin kuin sanottu, on syytä toivia, että uuden johtajan nimittäminen voisi johtaa tilanteen parantumiseen ja että saataisiin läpinäkyvä ja luotettava valvonta tästä tämän tärkeän viraston osalta, joka kuitenkin kansalaisten kannalta voi olla luottamusta herättävä. Kiitos. Kiitokset ja sitten Rova Kresle. Kiitokset. Minulla olisi kysymys. Erityiskertomusta pidän oikein hyvänä. Se osoittaa sen, että asiat voidaan esittää lukuina ja silloin helpommin asioita ymmärtää, jos ne tällä tavalla esitetään. Eli kiitos tästä. Ja sitten kysymys kohtiin yksi ja kaksi. Eli kuinka paljon henkilöstöä palkata Olafin varsinaisiin tutkimustoimiin. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että noin 37 prosenttia olisi tällaista henkilöstöä ja sitten komissio juuri totesi, että ja tämä, tämä luku olisi 75 prosenttia. Ja sitten tässä todettiin, että pidettäisiin tärkeänä sitä, että lukua saataisiin nostettua 50 prosenttiin. No kysymys sitten kuuluu, mikä on nyt nykyisellään se todellinen lukumäärä ihmisistä, jotka tekevät töitä tutkimusten parissa? Osuut. Kiitokset ja sitten puheenvuoronsa Mikilak seuraavana. Olafin edustaja ja voitte varmasti näitä asioita kommentoida. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa pyytämällä anteeksi Giovanni Keslen puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt tänään paikalle, koska hänellä oli paljon muita sitoumuksia Maailmanpankin ja YK kanssa eri puolilla Pohjois-Amerikkaa tällä viikolla. Hän on ollut Brysselissä pitkään. Hän on tehnyt töitä iltaisin ja viikonloppuisin viime viikkoina ja hän on todellakin pahoillansa, että hän ei pääse tänään paikalle tähän Tämä on itse asiassa se ainoa kerta, kun hän ei nimittämisensä jälkeen ole ollut toimistolla. Tänään puhun siis sekä komission että Olafin nimissä. Ja jos näiden kahden roolin välillä pitää vetää ero, niin voin sen sitten tehdä tietyissä kohdissa. Haluaisin myöskin kiittää teitä, herra puheenjohtaja, kaikissa ominaisuuksissanne teidän hyödyllisistä kommenteista ja suosituksista. Tiedän, että herra Kessle kyllä ottaa ne vakavasti huomioon siinä, kun hän harkitsee uudelleen järjestelyä ja kun hän ryhtyy tarkastelemaan tutkintaprosessin arkkitehtuuria, johon pääsen sitten yksityiskohtaisemmin hieman myöhemmin. Ennen kuin menen tähän tämänhetkiseen kertomukseen, voisin ehkä kommentoida jotain, joitakin niitä asioita, joita kommentointiin liittyen aikaisempaan kertomukseen, joka on kuusi vuotta sitten tehty. Siis kysymyksenä tässä on se, onko tämä lasi kolme neljäsosaa täynnä, seitsemän kahdeksasosaa täynnä vai yksi kuudestoista osaa tai yksi neljäsosa tyhjä. Koska erinäisissä mittakaavoissa me olemme täytäntöön panneet näitä suosituksia ja jälkiviisaasti voidaan todeta, että me olimme ehkä hieman nopeasti liikkeellä, hyväksyimme ne kokonaisuudessaan ja sitten te voitte todeta, että suhteessa tämän uuden kertomuksen suosituksiin niin me emme olekaan hyväksyneet niitä kaikkia kokonaisuudessaan, koska koko, kokemus on osoittanut, että olosuhteet välillä vaihtuvat ja täten on välttämätöntä muuttaa kantaa tietyissä yksityiskohtaisissa asioissa, joista on keskusteltu. Eli jos nyt sitten palataan tähän tämänhetkiseen kertomukseen, Yleisesti ottaen me olemme samaa mieltä tuloksesta ja niistä yksityiskohtaisista kommenteista, joita komission vastauksissa on saatu. Ja tietenkin Olaf on ollut niiden laatimisessa mukana merkittävälläkin tavalla. Me olemme iloisia nähdessämme, että edistysaskeleet vuoden 2005 jälkeen on otettu huomioon. On totta, että tutkintojen pituus on pysynyt vakiona. Me olemme aina argumentoineet tätä asiaa siten, että tätä on määrällisesti hyvin vaikea mitata, mutta yleisesti ottaen tapauksista on tullut monimutkaisempia ja vakavimpia. Viimeisimmät numerotiedot vuodelta 2010 osoittavat kyllä hienoista pituuden vähenemistä, eli kyse on hieman, on siirrytty hieman yli kahdesta vuodesta hieman alle kahteen vuoteen. Me olemme kehittäneet de minimis lähestymistavan, jotta voimme entistä paremmin keskittyä näihin vakavimpiin ja monimutkaisempiin tapauksiin. Me olemme myöskin uudelleenjärjestelleet tiedustelupalveluamme, mutta me emme aina voi puuttua näihin avoinna oleviin tapauksiin, koska tämä ei ole sitten linjassa tuomioistuimen oikeuskäytännön jälkeen, koska se saattaa herättää epäilyksiä. Joskus strateginen tiedusteluosasto toimittaa niin vakavia todisteita, että se menee näiden muiden harkintojen edelle. Siis petoksen torjuntahan on Olafin perustoiminto ja sitä meiltä vaaditaan aivan erityisesti tämänhetkisessä ilmapiirissä. Tietenkään teille, herra puheenjohtaja, ei tarvitse toistaa sitä, että tämä juridinen menettely tällä hetkellä tulee antamaan toimielimille mahdollisuuden ratkaista ne asiat, jotka kuuluvat ennemminkin niille kuin Olafille ratkaistavaksi. Esimerkiksi ne kommentit, joita vuonna 2005 tehtiin, niin ne ovat sellaisia asioita, että niihin tarvitaan lainsäädäntömuutos. Kuten sanoin, me olemme osittain tai täysin hyväksyneet suurimman osan suosituksista. Me tulemme tekemään kaikkemme, jotta me parannamme tutkintatyömme tehokkuutta – me haluamme vähentää kestoa, lyhentää kestoa, jotta saataisiin aikaan sellainen proseduuri, joka on tehokas ja jolla ei ole vakavia oikeudellisia vaikutuksia. Me tarkastelemme myöskin sitä, miten me voisimme lisätä tutkintoihin käytettyä aikaa. Herra Kesle aivan erityisesti tässä yhteydessä tarkastelee sisäistä uudelleenjärjestelyä, joka helpottaisi täytäntöönpanoa ja jolla voitaisiin hoitaa tietyt huolenaiheet, kuten hän puheenjohtajalle lähettämässä kirjeessään sanoi. Hän lähetti tämän kirjeen perjantaina ja kirjeessä hän sanoi, että hän haluaa keskustella tästä asiasta kanssanne silloin, kun valiokunta on sitä mieltä, että aika on oikea hänelle tulla valiokuntaan vierailulle. Ja en nyt halua ennakoida sitä, mitä hän tulee teille sanomaan, mutta hänen suunnitelmiinsa kuuluu operationaalinen tehokkuus, valtavirtaistaminen, tehokkaampi tutkinta, prosessien hallinnointi, tehokkaampi tutkintojen kestojen valvonta ja myöskin lisäkannustimia den minimis lähestymistavan käyttöön. Kysymys, joka liittyi henkilöstön määrään ja siihen henkilöstön määrään, joka työskentelee tutkintojen parissa. Lähestymistapa, jota tilintarkastustuomioistuin on käyttänyt, on se, että se on laskenut niiden henkilöiden määrän, jotka ovat töissä pääosastoilla A tai B, mutta tämä ei ole oikeellinen kuva esimerkiksi tutkintatiimi, joka tekee kenttätarkastuksia. Siihen kuuluu esimerkiksi tietokoneanalyytikkoja, jotka eivät kuulu eivät A-han eikä B-hen. Sinne kuuluu myöskin tiedusteluhenkilöstöä, joka, joka ei myöskään kuulu A-han eikä B-hen tiimi, joka tukee tutkintoja, arkistoi asiakirjoja tulevaa käyttöä varten, pitää huolta tiedon kulusta. He eivät myöskään kuulu A eikä B. Ja tältä pohjalta on arvioitu, että me olemme ylioperationaalisia on otettu myöskin mukaan ne tullitarkastukset, joita me teemme. Ja tässä on kysymys 75 prosentista, eli tähän tämä numerotieto juontaa juurensa. Jos tarkastelemme sitä henkilöstön määrää, joka yksin omaan toimii tutkinnan puolelle, niin kyse on alle puolesta – ja tämä on se, jos nyt olen oikein ymmärtänyt, tämän herra Kesle haluaisi nostaa yli 50 prosentin, mutta se operationaalinen ponnistus, joka on osoitettu petoksen äh, torjun vastaiseen toimintaan ja tullitoimintaan, niin meidän mittausten mukaan kyse on noin 75 prosentista. Toinen numerotieto, jota on siteerattu paljonkin, on 37 prosenttia ajasta, joka käytetään – Ähm, tapausten käsittelyyn. No, tämä on meille ongelmallinen, vaikkakin se tulee meidän omista järjestelmistämme. Meidän mielestämme tämä, tätä aikaa ei ole täysin raportoitu. Melkein kaikki tutkijat, heillä ei ole mitään muita toimia kuin tutkinta. Eli kun he kirjaavat ylös, että he ovat olleet hallinnollisissa tehtävissä, niin me olemme sitä mieltä, he esimerkiksi kirjoittavat raporttia, heidän mielestään se on hallinnollinen työ. Jos he haastattelevat jotakin henkilöä, niin silloin olisi kysymys tutkinnallisesta työstä. Ja tämä on ehkä se syy, mikä on johtanut tähän kiistanalaiseen numerotietoon, ja tätäkin herra Kesle tarkastelee hänen johtopäätöksensä tästä tulee heijastumaan niihin päätöksiin, joita hän tulee tekemään ja joista hän haluaa keskustella teidän kanssanne. Sitten proseduuritakuut. No meitähän jo tuomioistuin valvoo ja yhtä, yhä enenevässä määrin, mutta tämä on asia, jota täytyy nyt viedä eteenpäin tässä käynnissä olevassa juridisessa menettelyssä ja on ehkä parempi, että joku muu kuin minä puhuu tästä tulevaisuudesta. Ja haluaisin päättää puheenvuoroni siihen sanomalla, että me työstämme niitä keinoja, joilla me voisimme parantaa operationaalisia suhteita jäsenmaihin ja Eurojustin suuntaan. Tämä on asia, jonka tulisi kehittyä eteenpäin, eikä siinä tulisi vaihdetta vaihtaa. Se ei välttämättä olisi tehokkain tapa, mutta me odotamme, että tilanne tälläkin osa-alueella paranee tulevina kuukausina. Suurkiitokset puheenjohtaja. Kiitokset Olafille tästä esityksestä. No, kello on tosiaankin nyt jo paljon, jo varttia sitten olisi pitänyt käynnistää koordinaattoreiden kokous, mutta tämä ilman muuta on tärkeä aihe ja asia, joka meitä varmasti kostaa ainakin minua esittelijänä. Ja nyt sitten antaisin Olafin valvoan komitean edustajalle puheenvuoron ja sitten lyhyen puheenvuoron vielä herra Galealle, jotta tarjoutuisi mahdollisuus vastata kysymyksiin. Ja sitten itse vielä eh, lyhykäisesti vedän käydyn keskustelun yhteen. Eli kuka nyt haluaa käyttää valvosta yksiköstä puheenvuoron? Täällä on useampikin edustaja paikalla, mutta olkaa hyvä, yksi teistä voi käyttää puheenvuoron nyt. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Arvoisat edustajat, kiitoksia tästä kutsusta tänne valiokuntaan. Meitä on kaksi valvontakomitean jäsentä, kollegani Rosalind Wright ja minä itse olen komitean puheenjohtaja. Tilintarkastustuomioistuimen kanssa olemme olleet tiiviissä yhteydessä – ja olemme käyneet tämän kertomuksen läpi, mietinnön läpi, jota te olette esittelemässä. Me voimme vain sanoa, että se mitä me tähän mennessä olemme kuulleet on juuri sitä, mitä mekin olemme, mekin olemme mitä me olemme todenneet valvontakomiteana. Minä oletan, että te myös luette meidän lausuntomme, mitä me, joita me lähetämme teille. Mehän laadimme useita lausuntoja vuosittain ja tältä pohjalta uskoisin, että te voitte olettaa, että me olemme kriittisiä ja, ja me myös toimimme myös valvon näkökohdasta. Ja tältä, tällä tavalla, tältä kantilta me olemme laatineet nämä lausunnot tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta, joka on seurantakertomus vuonna 2005 laadittuun kertomukseen, niin kuin itse sanoitte tässä ne kohdat ovat kutakuinkin pysyneet samoina, niin kuin totesitte, vaikkakin nyt on, on jälleen kulunut viisi vuotta. Kysymys oikeusperustasta Olafin kannalta. Kysymys on siitä, onko tämä oikeusperusta edelleenkin ajanmukainen vai pitäisikö laatia uudelleen tai muuttaa sitä. Ja tältä kannalta tilintarkastustuomioistuimen kertomus erity, er- erityisen arvokas Kiinnittäisin huomiota lyhyesti kolmeen kohtaan, jos, jos, jos, joskin Rosen Wright ottaa hoitaakseen yhden asian. Ensinnäkin keskittyminen ydinteht- ydintoimintaan, nimittäin tutkintatoimintaan Olafissa. Tässä on kysymys Olafin roolista valvonta, valvottaessa tutkintatoimintaa, ja siis tämä koskee nimenomaan tu- valvontakomitean työtä, ja sitten toisaalta työtulosten parantaminen paremmalla suunnittelulla, ja tämäkin on ollut jo äh, ollut esillä. Siitä puhuu Right enemmän. Kohta yksi. Keskittyminen ydintoimintaan. Oletan, että minun ei tarvitse tästä paljonkaan enää lausua, koska luvut jo tuolla mainittiinkin, lukuja mainittiin jo, mutta katson, että tämä kysymys ydintoiminnasta, ydintehtävästä, niin kuin meidänkin komiteamme on sitä äh, usean otteeseen käsitellyt, niin kuin heillä Islands myös tätä, me tässä ei ole kysymys pelkästään luvuista, vaan meidän pitäisikin oikeastaan saada määriteltyä käsite tutkinta. Tutkintahan on muun muassa myös osa tiedonhankintaa ja käsittelyä. Tämähän kuuluu myös tähän siinä mielessä tietenkin tämä Luk nämä luvut osastossa A ja B eivät ole välttämättä oikeita. Se on prosenttiosuus siitä, missä määrin että millä tavalla näitä tutkintatoimintaan osallistuvia suhteutetaan muihin tehtäviin, jotka eivät varsinaisesti kuulu Olafille, koska Olaf on meidän mielestämme sellainen yksikkö, joka hallin, tekee hallinto-oikeudellisia tutkintatoimia Euroopan unionin taloudellisista eduista näin selvällä suomella sanottuna. Ja tässä toitaisin herra Kesslerin sanat, joka totesi, että 50 prosenttia hän haluaisi saada tutkintatoimintaan henkilöstöstä. Tämä, tämä on meitä lähellä, meidän sydäntämme lähellä. Ja sanoin Olafinille suoraan, että me, me tulemme seuraamaan, että päästäänkö tähän tavoitteeseen. Ja aivan oikein tilintarkastustuomioistuin sanoi, että, että keskimääräinen tutkinnan kesto, sitä ei ole saatu selvästi vähennettyä näinä viime vuosina. Edelleenkin tutkintaa kestää kovin kauan, eli noin 25 kuukautta keskimäärin, ja tästä pelkästään 7,1 kuukautta pelkkään arviointiin se ei, nämä eivät ole mitään hyväksyttäviä kestoja, jotka luottava, luovat sitä luottamusta, niin kuin todettiin. Se ei lisää luottamusta Olofin tutkintatoimintaan. Nyt, jos tätä lukua ei saada vähän pienennettyä, niin katson, että meidän täytyy katsoa, minkä tyyppistä tutkintaa Olafin on tehtävä Sillähän on ollut paljon, on ollut paljon monimutkaisempiakin tapauksia nyt tutkinnan kohteena. Ja nyt täytyy, meillä on käytössä myös se sopeuttaminen, että me rupeamme lisäämään tutkintatoiminnan osuutta. Tämä on asia, jonka olemme puhuneet usein, mutta se Railertin kanssa. Luulen, että, että ei ole helppoa saada muutet, muutettua Olafin työtapaa ja rakenteita, eikä siihen riitä se, että vain organisaatiomuutoksia, muutoksia, organisaatiokaviossa palikoita laitetaan paikasta A paikkaan B, vaan me tarvitsemme selkeitä päätöksiä muutoksista niin komissiossa kuin myös Olafin tasolla. Tämän lisäksi me tarvitsemme myös muita toimia ja koulutustoimenpiteitä. Ja valvontakomitea tulee kiinnittämään huomiota näihin kysymyksiin. Toiseksi on tullut selvästi esiin parlamentaarikkojen puheenvuoroissa, että Olafin valvonta ei ole tullut selvästi esille. Ja tämä Tämä tuli esiin myös tilintarkastustoimiston erityisesti kertomuksessa nimittäin, kun puhutaan tutkinnan riippumattomasta valvonnasta, sitä Olaf ei ole vielä pystynyt turvaamaan. Ja tässä tulee esille se, että oikeudelliset puitteet petosten ja säännönvastaisuuksien vastustamisessa niitä täytyy muuttaa siinä määrin, että säädökset petosten torjunnassa täytyy, niitä täytyy yksinkertaistaa ja konsolidoida. Tämäkin on sellainen vaatimus, jota tämäkin valiokunta on esittänyt ymmärtääkseni. Ja äskettäin Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen lainsäätäjille uudesta asetuksesta vuodelta joka koskee Olafia. Ja katsonkin, että tässä on, on eräitä vaatimuksia ja ajatuksia, jotka, jos, jos on otettu huomioon näitä ajatuksia, mutta ei suinkaan kaikkia sen suhteen, mitä Euroopan parlamentin päätöslauselmassa on esittänyt, joka hyväksyttiin marraskuussa 2008. Totean, että tehtävät, valvontakomitean tehtävät johon, tilintar- joihin tilintarkastustoimiston erityiskertomus viittasi. Nämä tehtävät valvontakomiteassa komission ehdotuksesta ja tutkinnan keston valvonta ja raportointi tästä valvonnasta, niin niitä pitää laajentaa. Tämän lisäksi komitean pitäisi olla mukana tiedonvaihdossa Olafin ja kolmen, elim, kolmen elimen välillä mukana Minusta Olafin vahvistaminen, hänen sen riippumattomuuden ja tehokkuuden vahvistaminen eivät ole mahdollisia, ellei samanaikaisesti saada riippumatonta ja vaikuttavaa valvontaa sen operatiivisesta toiminnasta. No, kukas sitten, ellei valvontakomitea pystyisi turvaamaan tätä tutkinnan aikana. Tämä valvonta ei tietenkään saa poistaa pääjo- Olafin pääjohtajan vastuuta ja oikeutta suorittaa riippumatonta tutkintaa niin kuin, ja, tai sitten tiedon hankintaa ja tiedon välittämistä eteenpäin. Valvontakomitea ei myöskään aio ottaa pääjohtajan paikkaa itselleen, eikä se tule puuttumaan meneillä olevaan tutkintaan keskustelun myötä, sit joko esimerkiksi komission eh, ehdotuksesta tai mielipiteiden vaihdossa tai sitten keskusteluissa Euroopan parlamentin kanssa, eh, joihin, jo, johon, johon valvontakomitea on kutsuttu, niin siinä voidaan todeta, että Olaf on toiminut asianmukaisesti. Kuka sitten, ellei valvontakomitea pystyisi antamaan teille tällaista varmuutta – ja jotta tämä tavoite toteutuu, niin valvontakomitea, eh, valvontakomitea valvontakomitean tehtävä täytyy sisällyttää ja määritellä yksiselitteisesti tässä asetuksessa ja sille täytyy eh, turvata myös riittävät resurssit, jotta se pystyy hoitamaan riippumatonta tehtävänsä, koska tämän tyyppinen, tyyppinen valvonta poistaisi elinten eh, varaumat ja kun on kuitenkin kysymys äh, oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden oikeuksista, joita täytyy, joita täytyy vaalia. Tämän tyyppinen valvonta myötä vaikuttaa siihen, että oikeuskäytäntö ja oikein ensimmäisen asteen tuomioistuimissa äh, äh, niiden henkilöiden oikeuksien suhteen, jotka ovat tutkinnan kohtana, että sitä voidaan turvata. Paljon kiitoksia. Eh, kiitoksia ja sitten Rova Wright. Annan teille puheenvuoron, mutta olisi hyvä, jos ette ylittäisi kahden minuutin puheaikaa, koska kello alkaa olla todellakin paljon. Ja tässä koordinaattorit jo kohta vihastuvat. <laughs> Saattaa käydä niinkin, ettei koko kokousta ehditä tässä enää pitää. Olkaa hyvä. Kiitos todellakin puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Viime kuukausina olen kiinnittänyt huomiota tutkintatoimien hallintaan ja valvontaan Olafissa. Ja voin yhtyä kaikkeen siihen, mitä on sanottu esimerkiksi tehokkuudesta ja eh, käsittelyn kestosta ja mikä Olafin rooli on ylipäätään. Ja olisi tärkeää suunnitella hyvin asiat heti alun alkaen ja sitten valvontaa tulee toteuttaa toiminnan kestäessä, eli miten omissa yksiköissä toimitaan. Ja valvontakomitea on nimenomaan näihin asioihin puuttunut ja lausunnonkin laatinut. Ja hyvä on, että edistystä on tapahtunutkin. Joitain ehdotuksistamme on jo täytäntöön pantu ja toivottavasti tulevana vuonna nyt käsittelykestot tulevat lyhenemään koska suunnittelu hoidetaan tehokkaammin ja hallinto toimia sitten hyvin. Olaf valvoo ja tässä valvontakomitean rooli on tärkeä. Mutta kun tutkinta on käsken, niin silloin me emme voi vaikuttaa ja tämä tietysti hieman vaikuttaa siihen, millä tavalla me voimme toimia, mutta selvää on, että seuraamme tarkkaan sitä, miten suosituksia me täytäntöön pannaan. Ja toivottavasti tällä tavalla käsittelyajat lyhenevät ja toiminta tehostuu. Kiitos. Kiitokset, Right. Ja kiitos myös siitä, että käytitte lyhyen puheenvuoron ja silti siinä oli paljon informaatiota. Ja nyt sitten herra Kallea, saatte lyhyen kahden minuutin pituisen loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kolme valiokunnan kunnianarvoisaa jäsentä, jotka ovat eh, tänään puhuneet. He ovat puhuneet asioista, jotka tulevat olemaan tarkastelun alla tulevaisuudessakin. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus hyvin yksityiskohtaisesti ja selkeästi ottaa esille ne asiat, joista Roa Gressle puhui, jotka liittyvät tehokkuuteen ja Olafin toimintojen hallinnointiin. Sitten toisaalta tässä on toimittu komission ja Olafin kanta tähän asiaan. Toinen asia, joka minun mielestäni on äärimmäisen tärkeä, on se, jonka ajalla Sender otti esille ja joka liittyy Olafin operationaaliseen valppauteen. Euroopan unionin tuomioistuin ei olisi riittävä elin valvonnan suorittamiseen – tietyssä mielessä tässä olisi kysymys siitä, että paettaisiin tosi asioita, jos tukeuduttaisiin yksinomaan tällaiseen valvontaan. Me tarvitsemme valvontaa, joka on jokapäiväistä, joka on tehokasta, jotta kaikkien mielet saadaan rauhoitettua ja kaikki saadaan vakuutetuksi siitä, että Olaf tekee oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti tehokasta työtä. Ja sitten viimeinen kohta, josta herra Palchitis puhui, suoraan sanottuna tässä ongelma ei ole Olafin suunnalla, vaan se on ennemminkin neuvoston, komission ja parlamentin suunnalla. Eli tämä kaksinaistoiminta, joka Olafilla on, niinkään kuin tämä tilanne on olemassa, niin Olaf on aina puun ja kuoren välissä. Ja jatkossakin tilintarkastustyömeistuin tulee äh, laatimaan hyvin kriittisiä analyysejä, joissa sanotaan, että Olafissa ei keskitytä äh, riittävästi sen perustehtävään, eli tutkintatoimintaan. Kiitos. Kiitokset. Haluaisin kiittää teitä kaikkia. Kiitokset jäsenille. Kiitokset herra Galealle ja valvontakomitean puheenjohtajalle Kiitos kaikille, jotka osallistuitte tähän hyödylliseen keskusteluun täällä tänään ja näin voimme katsoa kohdan seitsemän käsitellyksi ja voin myöskin päättää kokouksen. Tähän huomenna kokous jatkuu aamu yhdeksältä. Ja nyt sitten käynnistän koordinaattoreiden kokouksen. Se ei kauaa kestä. Mutta ennen tätä pyytäisin kaikkia muita poistumaan salista.